Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, ehdotan, että aloitamme kokouksen. Neuvotteluita on jatkettu esittelijöiden, varjoesittelijöiden ja ryhmien välillä pitkin yötä ja uskonpa, että aivan niin kuin toivoimme eilen iltapäivällä, uskon, että saamme kaikki äänestykset valmiiksi tänä aamuna. Kaikesta ei ole sovittu, ymmärrän sen, mutta mm, vaikkei kaikesta olekaan sovittu, niin äänestyksen kautta voimme sitten tehdä päätöksen enemmistön tahdon mukaisesti. No niin, aivan niin kuin eilen oli puhetta, ehdotan, että aloitamme äänestyksestä, joka ei koske talousarviota, vaan suositus ehdotustanne koskien toista käsitty, käsittelyä. Aiheena on päätös näistä EUn investointipankin myöntämistä lainoista ja takauksista. Ja tässä esittelijämme on Ivalo Kalfin. Hän ei päässyt paikalle. Tehän tiedätte, että hän on hyvin aktiivisesti mukana oman maansa politiikassa tällä hetkellä, mutta varmasti muistutte, että hän on puhunut tästä meille useaan kertaan. On ollut useita hyvin vaikeita, mutta rakentavia kolmikantaneuvotteluja ja tulokset ovat loppujen lopuksi myönteiset. Parlamentin valtuuskunta on päässyt positiivisiin tuloksiin neuvoston kanssa. Siitä päästiin poliittiseen sopimukseen ja tänään Meillä on tästä yksi ainoa äänestys ja sillä vahvistamme tämän päätöksen, josta Ivalo Kalfin on meidän nimissämme neuvotellut. Nyt äänestämme parlamentin vahvistuksesta koskien tätä päätösehdotusta. Kuka kannattaa? Salvador, kannatatko? Kiitos. Vastaan. Tyhjiä, kiitoksia. Suositus on näin ollen hyväksytty. No niin. Nyt sitten palaamme tähän paksuun budjettitarkistuspakettiimme. Niin kuin eilen sovittiin, jatkamme siitä, mihin eilen pääsimme. Sivu 149 otsake 3b. 149 on sivun numero. Onko kaikilla nyt äänestyslista? Onko teillä äänestyskorttinne? Täällä on paljon koneäänestyksiä. Ovatko kaikki valmiina? Hyvä. Siinä tapauksessa ehdotan, että aloitamme sivu 149 Täällä on valmistelevat toimet koskien kansalaisuutta, siitä myöhemmin. Artongin tarkistuspuolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 47-57, täällä on vain kommentteja. Äänet puolesta vastaan tyhjiä, vihreät tyhjää, Nämä huomiot on hyväksytty. Seuraava kohta. Kaksi identtistä tarkistusta. 4149 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraava budjettikohta. Kulttuuriohjelmat. 226 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 150 sivun yläpuolella on näitä pilottihankkeita. Ensimmäinen tarkistus, kulttuuraohjelmat, 4192 Arton puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 2.30 kulttuurivaliokunta esittelee puoltaa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Samoin on kaksi seuraavaa tarkistusta, joissa on samat luvut. 49, 47 Haaglund. Äänestetään huomiosta ja EPP kuulemma on jättänyt suullisen tarkistuksen. Ei, ei se ollutkaan EPP, vaan rouva esittelijä. Mitä ehdotatte? Suullinen tarkistus. Allora, l'emendamento orale è l'inserimento... Niin, suullinen tarkistus koskee sitä, että sanan trading jälkeen ja ennen sanaa language sisältetään tämä lause. Kielet ja koulutuksen mediat, välineet. Tämä oli tämä lisäys.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 ja toinen kohta, joka on lisätty, jonka voisin lukea tässä, se on lisäys, jota, äh, jota ehdotetaan näihin, tähän selitysosaan. Voisin lukea sen, mutta se on kyllä aika pitkä. Creation Osa pitäisi antaa teattereiden festivaalia varten. Triestessä järjestetään Euroopan vähemmistöteattereiden festivaali ja kyse on yhteistyöteiden kanssa. Ja nämä teatteriesitykset tarjoavat uusia mahdollisuuksia sille, että ihmiset paremmin tunnustaisivat, antaisivat tunnustusta vähemmistöteattereille ja tämä olisi hyväksi itse teatteritoiminnalle. Tämä tarkoittaisi myöskin mielekkyyttä EUn periaatteelle tukea kielisiä vähemmistöjä ja kulttuurivähemmistöjä, joita me pidämme suuressa arvossa. Kiitoksia. Mark niin, selvitysosa siis muutettaisiin niin, että ensimmäiseen osaan otettaisiin mukaan varrentuneiden kielten käyttö näissä medioissa ja sitten lisättäisiin vielä tämä osa, jonka lopuksi luin, ja se on kokonaisuudessaan liitteissä mukana. Eli yksi, kaksi lisäystä tähän kohtaan. Sitten. Aivan niin. Eli nämä kaksi suullista tarkistusta tai oikeastaan ne ovat kommentteja, niin nämä todellakin käsittelevät vähän eri näkökohtia. Voisimmeko nyt äänestää näistä yhtenä kokonaisuutena? En. Selvä. Ensimmäinen suullinen tarkistus, use of endangered languages ja niin edelleen puolesta vastaan. Kaksi tyhjiä. Ensimmäinen osa on siis hyväksytty. Toinen osa, nämä appropriations, devoted ja niin edelleen puolesta vastaan No niin, herätelläänpä sitten tuo koneäänestyslaite. Äänestys alkaa. Nous sommes 32 votants, 32 présents avec une carte. 32 läsnäolijaa kortin kanssa. Äänestäkääpä vain. No niin, äänestys päättyy. 15 puolesta 16 vastaan. Toinen osa hylätty. Sitten Euroopan kulttuuriperintötunnus, pilottihanke. Mennään sitten tänne Media 2007, Artongin mietintö. Oui, oui, nous sommes à Media 2007. 4193. Artist Mobility, c'est un projet pilote. Bon. Artist Mobility, Han, pilottihanke. 41-93 Harton puolesta. Contre. Vastaan. Tyhjä, hylätty. Ja näin ole myös 4600. Media Mundus 4195 Harton puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 231 puolesta vastaan. Vastaan. Mitä demarit mahtavat tehdä? Dafür. Ja. ja. Abstention. Tyhjää. Puolesta meni läpi 2, 3, 1. Hyväksytty. D'accord. Alors, nous passons maintenant à la fameuse rubrique. No niin, sitten nämä vuosittaiset erityistapahtumat. Tämä on muuten suomenkielisessä versiossa sivu 158. Tässä on kompromissiehdotus. Puhun nyt esittelijän valvonnan alaisena. Täällä on kompromissitarkistus, joka kattaa seitsemän, kahdeksan, kahdeksan tarkistusta näistä luvuista. Ei vain, se kattaa kaiken. Eli vuosittaiset erityistapahtumat luvuista on kompromissitarkastus olemassa. Eikö näin? ja luvut ovat puolitoista miljoonaa sitoumuksina ja kaksi miljoonaa 7 000 maksuina. Nämä ovat siis miljoonia, ei miljardeja. Täällä joku vähän huolestui. Eikä vain, näinhän tämä nyt on. Äänet puolesta näistä luvuista, siis kompromissiluvut. Kiitoksia. Vastaan. Kaksi tyhjiä. Ei tyhjiä. Luvusta olemme siis yhtä mieltä. No niin, sitten meillä on nämä selvitysosat. Selvitysosa kohtaan 60 puolesta. Voimmeko äänestää selvitysosista yhtenä kokonaisuutena? Ahaa, anteeksi vain. Tämä on vielä yksinkertaisempaa. Eli äänestämme selvitysosista yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan. Hartong tyhjiä. Hyväksytty. Onnittelut. No niin. E- Erityistapahtumat on siis nyt hoidettu, mutta tällä välin herra Javel heräsi, tai oikeastaan minä heräsin, no, pyydän anteeksi. Minun on mentävä vähän takaisinpäin koskien tätä Euroopan kulttuuriperintötunnusta 156 unohdin äänestyttää tarkastuksen 4192 Hartongilta. 4192 Harton puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Mutta toki siitä piti äänestää. Kiitän tästä. No niin, nyt palaamme eteen sinne, missä olimme aikaisemmin pilottihankkeita. Meillä täällä on käännän sivua. Puheenjohtajalla on eri sivutus, kun meillä heillä on erikielinen versio nuoret, nuorisotoimintaohjelmaa. Ehdotan, että äänestämme ensin tarkistuksesta 174 ulkoasian valiokunta. Esittelijä puoltaa. Äänestämme ensin luvuista ja sen jälkeen sitten selvitysosasta puolesta vastaan tyhjiä 174 hyväksytty lukujen osalta. Näin ollen kaikki muut tarkistukset, jotka koskevat nuorisotoimintaohjelmaa ja niitä, näitä lukuja, raukeavat. Niistä ei tarvitse äänestää, mutta äänestämme selvitysosasta 174 puolesta vastaan tyhjiä. Ei tyhjiä. Selvitysosa hyväksytty. Seuraava budjettikohta 238 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraava kohta. 748 vihreät puolesta vastaan tyhjä hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjiä. Kiitoksia, hyväksytty. 4477 puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. Sitten multimediatoimet. Ensin lukuja koskevat tarkistukset. Täällä on kokonaisvaltainen kompromissi, joka kattaa kaiken. Se koskee varauksia. Niin, täällä on nyt kompromissia ja toivon, että esittelijä valvoo sanojani. Sen mukaan luvut olisivat seuraavat sitoumuksiin. 26 miljoonaa 960 000 ja sitten maksuihin 24 miljoonaa 500 000, mutta varauksiin laitettaisiin 4 miljoonaa 500 000 sitoumuksia ja 4 miljoonaa 500 000 maksuja. Nämä olisivat luvut. Nyt äänestetään näistä kompromissiluvuista puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Tässä siis luvut mukaan lukien varaukset. Sitten täällä on ehtoja, joilla voidaan poistaa äh, nämä selvitysosat näistä kompromissipuolesta vastaan. Tyhjiä. Sama enemmistö tietenkin. Lequel Ici, d'accord. OK. Alors, nous passons ensuite à la page suivante. Sitten seuraava sivu. Tiedotusvälineelle suunnattu tiedotus. Jos tähän, jos tästä osasta ylitämme budjettiin, ylitämme koko otsakkeen ja katon. Tästä syystä tarkistuksen 221 osalta ja näiden kahden muun, jotka ovat identtisiä osalta. Esittelijä vastustaa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty yksimielisesti. Varauksista kuitenkin on äänestettävä. Ahaa, ei vaan kaikki raukeaa saman tien. No, sepä hyvä. Olisi tästä ollut mukava äänestää, mutta käyhän tämä näinkin. Sitten pilottihankkeet. Seuraavaksi äänestämme tiedotustoimipisteistä 4602 Vertman puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 4286 Geijer puolesta. Vastaan. Kaikki muut vastustavat. Olen pahoillani. Tarkistus on hylätty. Sitten selvitysosia, josta on äänestettävä 351 puolesta vastaan tyhjiä. Selvitysosa hyväksytty. Seuraavana menemme seuraavaan kohtaan.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 Madame rapporteur, kes... Niin esittelijä, mitä te ehdotatte 350 osalta? Pitäisikö tästä äänestää yhtenä kokonaisuutena vai kohta kohdalta? En ainakin ymmärrä. 350 on vahingossa kahteen kertaan. Voimme äänestää sitä yhtä aikaa. Näitä on kaksi, mutta oikeastaan äänestämme samasta asiasta. Voimme siis äänestää niistä yhdessä. Ensemble, c'est-à-dire Le 350. Eli 350, joka koskee kohtaa 02, siis 160302, budjettikohta, tarkistus 350. Ja sitten budjettikohta 16.03.02.01, 350 tarkistus edelleen, niin jäävät täl, tähän kohtaan. Sitten myöhemmin on täällä vielä 352, ei anteeksi, vaan Tämä 02 350 toinen osa, mikäli se hyväksytään, se on laitettava otsakkeeseen 5, onko näin? Ja voimme äänestää yhtenä kokonaisuutena näistä kolmesta. Oh, ymmärsivätköhän kaikki? Minä en kyllä ymmärtänyt, mutta toivottavasti te ymmärsitte. Äänet puolesta. Qui est contre? Vastaan. Tyhjiä. Näin on siis päätetty. Eli kaksi ensimmäistä tarkistusta jäävät näihin kohtiin. Ja otsakkeeseen 3b sen sijaan tämä viimeinen siirretään otsakkeeseen 5. No niin. Nyt menemme 1005 Guelta puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 46-16 Vertman puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 352 on... Oui. Laitetaan varauksen. Avec une mise en... Tämä koskee lukuja ja varauksen laittamista äänepuolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 4199 Harton puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Käännetään sivua. Kansalaisten Eurooppa. Hartongin uusi tarkistus 4200 puolesta. Vastaan tyhjiä hylätty. 347 esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 747 raukeaa. Sitten pilottihanke. Sen sijaan äänestämme eurooppalainen kansalaisyhteiskuntakeskus. Hartongin miet- tarkistus 4201. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Sitten on valmistelutoimi. Peter Van Dallenin seuraava tarkastus on vedetty pois. Sitten on taas valmistelu toimii. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 4203 Hartong puolesta. Vastaan tyhjiä hylätty. Van Dalen on hävinnyt. 468 esittelijä tukee puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. Jutta kohta Haukin tarkistus näin ollen myös hyväksytty. Seuraava kohta. Hartong 4203 puolesta vastaan. Tyhjä eh, hylätty. Vandaalen jälleen häviää. Seuraavaksi unionin toimet terveydenalalla. Tässä on huomioita Laslo Surjanilta. Mm, esittelijä ei pidä näistä, näistä äänet puolesta. Vastaan. Varmaankin on kysyttävä koneelta, olemmeko terveitä vai emme. Äänestämme siis, siis tarkistuksesta 47, 76. Täällä on vielä muutama unessa. Le vote est clos. Le vote est clos. 15. Äänestys päättyy 15 puolesta 19 vastaan. Surjanin huomiot on hylätty. Passons 4204 de Monsieur Artong. Qui est pour... Hartonginen 4204 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Vandaalen jälleen katoaa. 4204 Hartong puolesta vastaan tyhjä hylätty. 467 puolesta esittelijä puoltaa vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Vihreät äänestivät vastaan, mutta he ovat vähemmistössä. Sitten Jutta Hauk pääsee tässä imussa. Sitten 4344 Lepage varaus. Esittelijä vastustaa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä hylätty. Sitten pilottihanke hyppäämisen yli. 741 demareilta esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Siinäpä olikin otsake 3b. Sitten pääsemme tähän kiinnostavaan otsakkeeseen 4. Pour la plus grande joie de la vice-présidence. Varapuheenjohtajan suureksi riemuksi. Hän on oikein hyvällä tuulella. Äänestämme ensin yhtenä kokonaisuutena luvuista, lukutaulukosta. Se jaetaan. D'accord. Il est Est-ce que tout le monde a le tableau? Onko kaikilla tämä taulukko? Tämä tällainen kompromissitaulukko. Se on täällä supplementary dossier paketissa sivulla, jolla ei ole sivunumeroa, mutta kaikilla se on varmaan silmiensä alla. Tässä on ainoastaan luku ja täällä on joitakin tarkistuksia, jotka koskevat lukuja ja huomioita. Huomioista äänestetään sitten kohta kohdalta myöhemmin. Luvuista äänestämme yhtenä kokonaisuutena. Täällä on poliittinen sopimus, jolla voidaan auttaa YK 193 maata ja Palestiina ja Vatikaania ja niin edelleen Andorraakin vielä – Äänestämme siis lukutaulukosta äänet puolesta. Kiitoksia. Vastaan kolme tyhjiä. Vihreät ja lue. Kiitoksia. Luvut on siis hyväksytty yhdessä äänestyksessä. Vilpittömästi haluaisin onnitella esittelijää ja ryhmiä tästä sopimuksesta. No niin. Sitten meillä on täällä erillinen paperi kohta kohdalta kommenttiosat. Tämä selvitysosa siis 536 ja se on kaksi seuraavaa identtisiä puolesta vastaan liberaalit, konservatiivit ja Hartong, sitten tyhjiä, hyväksytty. 4186 Hartong puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 4756 Surjan puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 426 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1052 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 4631 Guelta puolesta. Raportas vastaan muut tyhjiä hylätty. 4332 Busutil esitteli vastustaa puolesta. Busutilin ryhmä sitten vastaäänet. Muut ryhmät tyhjiä EPP-vähemmistössä. Hylätty. 10.20 kuolta puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 167 afet puolesta. Vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 10.07 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 5.08 vihreiltä puolesta esittelijä puolta. Ahaa. Jöran. May I just tell my own group that... Saanko vain todeta omalle ryhmälleni, että meidän äänestyslistassamme on pieni virhe. Tässä on ainoa kohta, jossa emme noudata esittelijän suositusta. Oui, c'est, c'est, je, je comprends que c'est... Ymmärrän hyvin, että näin on, joten esittelijä on puolesta. Puolesta hänet liberaalit näköjään ja vihreät. GUE, vasta-äänet, kaikki muut. Selvä. Rova esittelijä, olemme kovin pahoillamme, mutta enemmistö oli teitä vastaan. 182 afeta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kaksi muuta on katettu. Van Dalenin tarkistus on yhteensopiva, että 4452 esittelen vastaan puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 4768 surjanilta esittelen vastaan puolesta kansanpuolue ja rouva Andreasen puolesta vastaan. Kaikki muuta, eli enemmistö oli vastaan. Hylätty. 4765 on vastaan puolesta. Sama enemmistö vastaan. Tyhjää, hylätty niin ikään. 4368 Gualtierilta on puolesta puolesta äänet. Vastaan nyt täytyy tarkistaa koneellisesti, koska enemmistö asetelmat muuttuvat. 4362 Gualterialta. koneäänestys. Esittelijä on puolesta. 40 ääntä ja yksi, joka nukkuu. Äänestys päättyy nyt. 18 vuodesta 21 vastaan Gualtieri on hylätty. 183 affetta. Tähän on suullinen tarkistus tässä poittaa sanata vähintäänkin 10 miljoonaa. Esittelen puolesta puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suullisella tarkistuksella. 4453 Vandaanilta. Siinä on niin ikään suullinen tarkistus esittelijätä. Korvataan 10 prosenttia tästä budjettikohdasta sanoilla osit, osin, nämä määrät osittain puolesta. Vandaalin tarkistus vastaan. Tyhjää. Enemmistö oli puolesta. 184 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, toimet, jotka liittyvät vakausvälineeseen. Esittelijän puolesta. Puolesta äänet. Vastaan. E Kansanpuoli Hartongo. Tyhjät äänet. Ensimmäinen osa hyväksytty. Toinen osa tukee toimia aina siihen saakka, missä puhutaan uhrien auttamisesta puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 185 affetta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seurot on katettu, Karika, Grace Alvaro, ne on hoidettu 4330 Rova Kratsalta ja kumppaneilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 454 Vandaanilta Daanilta on yhteensopiva, mutta esittelijän vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 186 affeetilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 445 5 yhteensopiva, mutta ei esitellä puolesta, puolesta vastaan tyhjää hylätty. siirrytään seuraavalle sivulle. 187 Afetilta esittelyn puolesta, puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Joten Kariga, Gresle, Alvaro olet myöskin tyytyväisiä. 188 on Filta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 518 vihreiltä kahdessa osassa ensimmäinen osa. esittelen puolesta. Puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa esittelijä niin ikään puolesta. puolestaan, että vastaan. Koneäänestys toisesta osasta 189. Nyt nukkujat ovat heränneet. 40 ääntä 13 puolesta 25 vastaan. Toinen osa on hylätty. Asetin tarkistus. Siitä näistä vain ensimmäistä osasta. Koska toinen osa on katettuna edellisen tarkistuksen ensimmäisenä osana, joka hyväksyttiin. Joten ensimmäinen osa Afetin tarkistuksesta esittelyn puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4770 Surjanilta. Se on yhteensopiva esittelyn vastaan puolesta äänet Puolesta siis vielä. Kansanpuolueen näköjään. Vastaan. Enemmistö oli vastaan hylätty. 176 Afetilta puolesta vastaan. Onko Surjan vastaan? Tyhjää hyväksytty. 190 Afetilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4771 suurenilta. Se on yhteen sopiva, mutta esittelen vastaan puolestaan, että kansanpuolueen näköjään taas vasta-äänet tyhjää, hylätty. 5.20 vihreitä, sekin yhteensopimus, mutta esittelijä on taas vastaan puolesta vihreät näköjään ja GUE vastaan. Kaikki muut tyhjää, ylätty. Sitten 5.18 vihreiltä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa esittelijän puolesta. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Sama enemmistö kuin äsken. Mutta sitten eh, siis toinen osa. sitä äänestetään. Äänestys alkaa. Jotkut nukkuivat, mutta nyt eh, ilmeisesti heräsivät 14 puolesta 26 vastaan, euh, joten olettaisin, että tässä oli sama enemmistö kun aiemmin toinen osa on hylätty. 191 Afetilta ensimmäinen osa esittelijän puolesta puolesta äänet vastaan. Tyhjä hyväksytty. Toinen osa on katettu. 4, 4, 5, 6 Van Dalenilta. Esittele ei tue ensimmäistä osaa. Ensimmäistä osasta äänestetään nyt puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Esittelijä pitää toisesta osasta, joten puolesta äänet tässä on suullinen tarkistus myös. Korvataan 10 prosenttia sanalla osa määrärahoista puolesta vastaan. Tyhjää. Toinen osa on hyväksytty. 5.20 on yhteen sopiva. Se on vihreiden tarkistus, josta esittelee pidä puolesta vastaan. Otetaan uusiksi puolesta Vihreät ja kue, Loogista. Puolesta vastaan. Kaikki muut. Tyhjää. Hylätty. 192 Afetilta. Suuren tarkistus. Poistetaan sanat vähintäänkin 30 miljoonaa. Euh, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 520 vihreiltä on yhteen sopiva. Esittelijä vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siirretään seuraavalle sivulle. 518 vihreän. Tässä on varmaan sama enemmistö. Ensimmäinen osa puolesta. Miten kaikki vastaan. Tyhjää toinen osa sitten puolesta. Vastaan enemmistö vastaan. Toinen osa hylättiin. 193 afetilta. Ensimmäinen osa ainoastaan, koska toinen on katettu esittelijän puolesta. Puolesta hänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa oli hoidettu. 194 afetilta esittelijän puolesta. Puolesta hänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 458 Van Daren, jonka on yhteensopimus, esittelyn vastaan. Puolesta äänet vastaan, tyhjää, hylätty. 253 Intalta, esittelen puolesta puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. 4459 Van Dalen on yhteensopiva, esittelen vastaan puolesta äänet vastaan, tyhjää ylätty. 10.35 Kuelta esittelen vastaan puolestaan, että Kue ja Andreasen vastaan. Kaikki muut tyhjää hylätty. 5.13 Vihreiltä. Kerrankin esittelijä on vihreiden tarkistuksen puolesta. Puolestaan, että vastaan. No, koneäänestys. Uskon, että enemmistö oli puolesta, mutta täytyy tarkistaa. 513 vihreiltä. Äänestys alkaa. Herra pääsihteeri, äänestys alkaa. Kollegat äänestävät. Yksi nukkuu edelleenkin. Ikävämpi juttu hänen kannaltaan. 20 ah puolesta 20 vastaan. Ja se, joka nyt nukkui, oli vaan kieliasemassa. Vihreän tarkistusta ei hyväksytty. On une chance de se racheter par le 519, toivottavasti nyt onnistuu paremmin. Ehdotan, että äänestämme 519 euh, kohdasta ja seuraavasta yhtenä ryhmänä, koska ovat yhteensopivia. Ensimmäinen osa näistä 519 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suurelle toinen osa puolesta vastaan. Tarkistan koneellisesti, mutta uskon, että hylätty. Toinen osa tarkistuksista 519 koneellisesti äänestys alkaa. 39-40 ääntä annettu. Ja 41 ääntä. Nukkujakin heräsi. Ei herännytkään. Äänestys päättyy 15 poista vastaan. Toinen, toiset osat on hylätty. 4223 Hartongilta esitteli on vastaan puolesta vastaan tyhjään hylätty. 38 Develtä esitteli on puolesta puolestaan että vastaan tyhjää hyväksytty. Surjan raukeaa, mutta FEM ei raukea. 54 tarkistus FEM-valiokunnalta on yhteensopiva esittelijän puolesta, puolestaan äänet vastaan. Liberaalit ovat naisia vastaan. Tyhjää hyväksytty kuitenkin. 519 seuraavana. Voidaanko katsoa, että edellinen äänestys kattoi sen? Rova esittelijä. Hyväksyvätkö vihreät tämän? Selvä. Tämä on hoidettu. 519 voidaan hypätä yli, sitten siirrymme 4777 kohtaan Surjanilta Esittelen vastaan puolesta. Vast, puolesta äänet siis vastaan. Parempi tarkistaa. Ei ollut aivan selvää. 4777 Surjanilta äänestämme koneellisesti. Hitaasti, hyvä tulee. Jotkut ovat taas nukahtaneet, äänestys päättyy. Harvin paikka, jos ei ennätä äänestää. 17 puolesta 23 vastaan hylätty. Sitten seuraava suurin tarkistus 4763. Esittelijä on vastaan puolesta. Vastaan. Kiitoksia. Sama enemmistö hylätty. 518 vihreiltä. Sama enemmistö varmaan kuin aiemmin, mutta äästään silti ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Sitten toinen osa puolesta vastaan. Enemmistö oli vastaan, joten toinen osa hylätty. 5-1-9, siis sama enemmistö varmaan ah, Yksi ensimmäinen on ilmeisesti hyväksytty ja toinen hylätty samalla enemmistöllä. Hyvä, miten näin käy. Sitten 171 Afetilta. Euh, ja sitten nämä muut ovat identtisiä esittelijän puolesta, puolestaan, että vastaan, tyhjää, hyväksytty. 196 Afetilta, esittelijän puolesta, puolestaan, että vastaan, tyhjää, hyväksytty. 175 Afetilta. Esittelyn puolesta puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. Joten 876, joka oli identtinen, tuli hoidettua, mutta vielä 4609, joka on yhteensopiva, Rova Wertmanin tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Et nous en avons fini. No niin, nyt saimme valmiiksi otsakkeen neljä. Nyt palaamme äänestysluettelon aivan alkuun. Siinä on toinen otsake, joka on arkaluontoinen 1a. Eikös niin, että se on täällä aivan alussa? Bien. Mes chers collègues. No niin, hyvät kollegat. Herra Lavia on pyytänyt puheenvuoroa. Presidente. Puheenjohtaja. Pitäisi selvittää yksi asia, joka koskee juuri tehtyä äänestystä. Kun äänestimme tästä paketista, joka koskee erityisen tapahtumien puheenjohtaja, kun äänestimme tästä, sanoitte, että tämä koski koko pakettia. Äänestimme koko pakettia. Kuitenkin sihteeristöstä olemme ymmärtäneet, että olemme äänestäneet ainoastaan joistakin aloitteista, emmekä koko paketista. Onko se nyt koko paketti vai ei? So, ah, Francesca. Alors, notre rapporteur explique à, à Giovanni. Esittelijä selittää nyt Giovanni vielä. Ja muistutan, että nämä erityistapahtumat todellakin olivat sellaiset, että niistä on kaksi kompromissia. Yksi luvuista, josta äänestimme yhtenä kokonaisuutena, ja yksi kompromissi, joka kattoi kaikki selvitysosat, joista myös äänestimme yhtenä kokonaisuutena. Ja se korvaa nämä erityiset selvitysosat ja tarkistukset. Joten tämä on aivan selvä juttu. Oui, naturellement. Le compromis n'a pas repris, additionné. Ei kompromissin lisätty kaikkia jäsenten selvitysosia. Tämähän on kompromissi, se korvaa yksittäiset selvitykset. No niin. Nyt äänestämme otsakkeesta 1a. Teillä on täällä erityinen äänestysluettelo kompromissin pohjalta, joka vähän yksinkertaistaa tätä tilannetta. Teillä on kaikilla tämä asiakirja, eikö vain? Olette kaikki valmiina. Hyvä. Aloitan äänestyttämällä tästä alablogista numero yksi. se vastaa niitä tarkastuksia, jotka menevät budjetin yli. Tämän jälkeen käsittelemme tarkistustarkistukselta ne, jotka koskevat ainoastaan maksuja. Eli nyt tämä alablokki ykkönen puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Seuraavana tarkistukset. jotka koskevat tämän kohdan tarkistuksia. Alden tarkistus. Eli 020201 Aldi. Tämä on sivu 6 täällä isossa listassa. Alde vetää pois tarkistuksensa. Alors, oui, madame, madame euh, Jensen. Jensen. Vote euh, and... Euh, niin, tämä on jaettu äänestys. Me vedämme sen pois. Donc, je peux soumettre au vote, dire... Äänestämme siis suoraan tarkistuksesta 323. Ai en. Bon. Donc, il n'y a pas besoin sur le sous-bloc. Eli tästä alablokki ykkösestä ei muuta tarvita vain. Bon. Alors, bon, donc, je comprends que sur la ligne... No niin, nyt käsitän näin, että kohdassa 020201 ei tarvitse äänestää. Sen sijaan 02040102, sivu 12, tässä paksussa luettelossa. Siellä on Guen tarkistus, 933 varmaankin. Se koskee maksuja. ainoastaan maksuja. Esittelijä tukee Guen tarkistusta. Ei, vaan vastustaa. Niin, puheenjohtaja. Tämä ei ole Guen tarkistus, vaan EPPn tarkistus. Gue on pyytänyt vain kohta kohdalta äänestystä. Jaha, pyydän anteeksi. Sinistra. Täällä kyllä on merkitty Gue, mutta se johtuu siitä, että Gue on pyytänyt kohta kohdalta äänestystä, mutta se on EPPn tarkistus. Niin, minua vähän sotkee, että minulla ei ole tarkistus, tarkistuksen numeroa täällä. Onko se tämä 777? No, no nyt en ymmärrä mitään. Mistä nyt äänestämme? Dans l'ordre. Bon. Bon, alors, je soumets au vote. Äänestämme turvallisuustutkimuksesta sivu 12 tässä paksussa pomaskassa. Kohta 02040102, turvallisuustutkimus, GUEN tarkistusmaksuista ensinnäkin. Esittelijä ei halua sitä äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Nyt Äänestämme tarkistuksesta 4686. GUE. Esittelijä vastustaa äänet puolesta vastaan. Sama enemmistö hylätty. Sitten 4580 Vertman. Esitteli vastustaa puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Seuraavana 777. Ei, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty maksuista. Pidämme siis tämän tarkistuksen 777 voimassa. Alde käsittääkseni vetää pois. Tähän, Alde kaiketi vetää pois tarkistuksensa koskin kohta 040304, joten menemme sivulle 47 sivulle 47. GUE pyytää siellä uudelleen kohta kohdalta äänestystä. Bon. Euh, Alors, on commence à nouveau. Suomenkielinen sivu 48, Guen tarkistus 959 ja 4656 äänet puolesta vastaan hylätty. Tässä, tässä tapauksessa 785 puolesta puolesta, esittelee puolta vastaan, tyhjä, maksuista, siis säilyy, tarkistus tämä kompromissitarkistus. Eli tällä on hoidettu blokki ykkönen. Sama juttu ala blokki kakkosen kanssa. Ensinnäkin äänestämme sitoumuksista puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, mutta maksuista Teillä on kohta kohdalta pyyntö jo kahteen kohtaan. Pitääkö ALDE voimassa tämän pyynnön? Kyllä, tällä kertaa kyllä. Olemme suomenkielisessä versiossa sivulla 27. Ja aloitamme nyt tarkistuksesta 713. Esittelijä puoltaa. Äänet puolesta. Kiitoksia vastaan. Enemmistö, eli hylätty. 389. Esittelijä puolta äänet puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. Näin on katettu budjettikohta 040501, muut raukeavat. Sitten on maksujoukko koskien kohdalta äänestyspyyntö. Budjettikohta 08 0202, suomenkielinen versio kolme, sivu 39. Puheenjohtaja koittaa pysyä perässä. 956 GUE puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 678 esitteli puolta, puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tämän budjettikohdan maksuista äänestämme. Tämä äänestys on ratkaiseva. Seuraavana alan blokki kolme. Sama juttu. Äänestämme ensin alablokin kompromissista ja näistä luvuista äänet puolesta. Mm-hmm. Aika harvat vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Tämä alablokki on hylätty. Meidän on kuitenkin äänestettävä erikseen vihreiden tarkistuksesta kohtaan 082001 sivu 56 suomenkielinen versio. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylät hyväksytty. ben, à partir de là, on considère que les paiements... No niin. Maksut on nämä, jotka tähän alablokkiin kuuluvat. No niin, kolmonen on hoidettu. Sitten on nämä jämät. Tässä voimme katsoa taulukkoa. 0202804. Tran, tar, tarkistus esittelijä puolta äänet puolesta vastaan. Numero siis 6713. No niin, koneäänestys. Tässä nyt tarvitaan kuitenkin vähän epävarmaa äänestystä. Äänestämme siis tarkistuksesta 6713. Tran-valiokunta. Mitä on jo 43? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta 21 vastaan. Ihastuttavaa. Yksi tyhjä. Hylätty. Budjettivaliokunnan tarkistus 4726 esittelee puoltaa. Suullinen tarkistus esittelee puoltaa äänet puolesta. Mukaan lukee suullinen tarkistus vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Mukaan lukee suullinen tarkistus sitten FM-valiokunta 62-20 ääni esittelijän vastusta äänet puolesta. Vihreät ja GUE vastaan, kaikki muut. Vastustavat naisia, tyhjää, hylätty. Itre 60-73 esittelijä puoltaa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 87-20 konservatiivilta esittelijä vastustaa puolesta Pokrusin ryhmä. Ja Wertman Andresen vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Sitten selvitysosat 102 ekon. Esittelijä puoltaa äänet puolesta. Vastaan Mitä CVP puuhailee? Ai se vastustaa vai puoltaako? Aloitetaanpa alusta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 8.14 puolesta. Esittelijä puoltaa vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 323 raukeaa. 4339 myöskin. 395 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraava raukeaa. 4772 äänet puolesta. Esittelijä vastustaa. EPP. Vastaäänet. Tyhjiä. Hylätty. 428 raukeaa. 533 esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 4365 yhteensopiva esittelijä tukee puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 397 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 427 puolesta vastaan Tarkistetaan koneellisesti. 4, 2, 7. Le vote est ouvert, le vote est ouvert. Äänestys alkaa. oh, oh. Oh, not secret ballot. Not secret. We want to... Ei mitään salaista lippuäänestystä. Me haluamme näyttää, mitä mieltä me olemme. Uh. Allez, votez, votez, votez, votez. Niin, antaa mennä vaan. Allez, le vote est clos. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 21, 21 hylätty. 532 vihreät puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 4775 surjan puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 4363 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 952 puolesta vastaan koneäänestys. 952 GUE. Äänestys alkaa. ja päättyy. 15 puolesta 26 vastaan hylätty. 4. äänet puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 3 Vandaalen puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 7. Esittelijä puoltaa puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. 4761, yhteensopiva. Puolesta, vastaan, tyhjä, sama enemmistö, hylätty. 278 itre. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Seuraavakin tähän kuuluu 4358 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 725 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 4359 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 726 demarit puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 528 on rauennut. 529 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 775 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja näin ollen tämä seuraa, kaksi seuraavaa raukeavat. 531 puolesta. Vastaan. Koneäänestystä tarvitaan. Nämä ydinkysymykset eh, aiheuttavat fissioita pas de fusion. <laughs> Tout le monde a voté. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ydinfissi oli tässä aika yllättävä koneäänestyksessä. Kahdeksan puolesta, 34 vastaan. Ei tyhjiä. Hylätty. 964. GUE. Esittelijä puoltaa. Äänet puolesta. Vastaan. Sama enemmistö. Kuusi kaksi seitsemän ALDE puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Samoin seuraava 4165 Hartong raukeaa, koska kompromissi on hyväksytty 727, mukaan lukien esittelijän suullinen tarkastus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 624 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Se kattaa myös seuraavan 966 GUE Israelin armeija ja vastustaa äänet puolesta. Vastaan. Ja demarit äänestävät tyhjää, joten vasta-äänet voittivat. Eiväthän demarit sekaannu tällaisiin sotilaskysymyksiin. 5.30 vihreät puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. se kattaa myös seuraavan. 112 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Se kattaa myös seuraavan. 113 puolesta vastaan tyhjiä, sama enemmistö. 8.13 EPP puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Se kattaa myös seuraava. Sitten 601 ALDE puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 973 yhteensopiva Esittelee puolta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. Sitten 4360 puolesta vastaan Sama enemmistö hylkäsi Gualtierin Mari Kyrin portas. Uskoakseni nyt hyppäsimme jotain yli. Mutta... Alors. Se olikin identtinen. Sitten 3.15 itre. Ei se ole identtinen. Guen ja oma tarkistukseni on siis kyseessä. Se on hylätty. Se on nyletty. Ei mahda mitään. 3.15 itre. Puolesta esittelee tukee vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 457 puolesta. Puolesta. Puolesta. Mitä ne marit tekevät? 457. Vastaan. Tyhjä enemmistö tuki hyväksytty 535 vihreät. Sukupuolten budjetoinnista esittelijä tukee. Abstention, le sexe est budgété. Niin, nämä sukupuolet ja seksit on täällä nyt budjetissa mukana. Hyvä. Et donc, le 1A est voté. Yksi A-otsake on nyt sitten äänestetty. Mes chers collègues. Hyvät kollegat. Niin, jos ette nyt ole hiljaa, niin minä pamautan haukia nuijalla päähän. Taikka sitten varapuheenjohtaja Dehania. Kummasta lähtee sitten parempi ääni? Ehdän nyt, että siirrymme pilottihankkeisiin. Tämä on yksinkertainen ja helppo homma. Pilottihankkeiden jälkeen sitten meillä on viiden minuutin tauko ja valmistaudumme sitten äänestämään muista pääluokista, erityisestikin parlamentin talousarviosta. Joten pilottihankkeista teillä on tällainen erillinen mm, mappi tätä varten. Ja olemme nyt sopineet äänestyksistä ryhmien kesken. Ehdottaisin nyt, että äänestämme yhtenä ryhmänä sekä luvuista että selvitysosista, koska pilottihankkeiden yhteydessä hanketta ei ole ilman selvitysosaa, ellei sitä voi joku vastusta, mutta ei tämän minusta loogista olisi, joten tehdäänpä näin. Nyt äänestämme ensin tästä lipusta, jossa ovat sekä luvut, luvut pilottihankkeiden osalta että valmistelevien toimien osalta ja myöskin selvitysosat, jotka kertovat, mistä on kyse puolesta koko nivaska. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Pilottihankkeet on hyväksytty. Nyt pääluokka kolmeen hoidettu, tai otsakin kolme komission talousarvio. Voimme onnitella esittelijää. Oh, hienoa, Francesca. Ensikertalaiselle onnittelut. Bien. Alors maintenant. Nyt sitten ehdottaisin teille viiden minuutin taukoa, jotta voimme hieman pohtia sitä, miten äänestämme muiden pääluokkien muiden toimielinten talousarviosta. Viiden minuutin tauko.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 Bien. No niin, hyvät kollegat, nyt taas työn touhuun. Nyt pyytäisin, että olette tarkkana, koska emme saaneet aikaan täydellistä poliittista sopimusta äänestyksestä, joten äänestämme kohta kohdalta, puitikohta kohdalta. Ja usein otteeseen joudun kysymään neuvoa esittelijältä ja koordinaattoreilta koska on suullisia tarkistuksia. Jotkut ryhmät ovat sopineet viime hetkellä jostakin tarkistuksesta. Teksti on teille jaettu, joten voimme edetä hitaasti. Toivon mukaan saamme tämän päätöksen tunnin sisällä, mutta totesin koordinaattoreille, että mikäli haluamme päättää kokouksen ennen 2013-2030 tulkien avustuksella, niin Raimar Böge eilis aamuna, kun keskustelimme toisessa kokouksessa, otti vastaan Puolan puheenjohtajamaan valtuuskunnan keskustelijaksen ITER-ongelmasta. Ja otamme huomioon tiedot ja, ja näkemyksen vaihdon, jota käytiin puolueisten kanssa ITERistä. se on äh, ylimääräistä kustannuksista vuodelle 2012. Me hyväksymme tätä koskevan puitekohdan eilen, joten pyydän, että ei nyt välittömästi äänestyksen jälkeen häivitä paikalta. Tämä siis koski vain koordinaattoreita, koska meidän täytyy hieman vielä käsitellä tätä kysymystä koordinaattoreiden kesken, tätä ITER-kysymystä. Nyt menemme tähän suureen taulukkoon taas. Teillä täytyisi olla myöskin käsillä teksti, jossa on suullisia tarkistuksia, joka jaettiin eilis aamuna tai tänä aamuna. Menemme sivulle 215 muihin pääluokkiin. Aloitamme parlamentin äh, tarkistuksen. Meillä on 20.00 esittelijä. Tämä koskee Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoa puolesta vastaan hyväksytty. tarkistukset, jotka tähän liittyvät, raukeavat sitten. Hieman arkaluontoisempi asia, tavanomaiset äh, matkakulut. Euh, Ajattelin äänestää tästä yhtenä ryhmänä, mutta nyt tässä haluaisin kääntyä esittelijän puoleen. Miten te haluatte nyt, että me etenemme? Miten me, me kannattaa äänestää tästä matkakulukysymyksistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun on annettava tähän pieni selvitys. Olemme siis sivulla 215 suomenkielisellä versiolla. Jotta meillä olisi mahdollisimman avoin tilanne, olemme ottaneet tähän rivi riviltä Lissabonin sopimuksen kompromissit, jotta tämä olisi selvämpi eikä tulisi päällekkäisyyksiä. Mehän pääsimme työvalikunnossa kompromissiin, mutta Täällä on ryhmiä, jotka eivät ole aivan yhtä mieltä kompromissista. Ja jotta tässä ei nyt aikaa hukattaisi, ehdotan, että seuraamme tarkkaan äänestysluetteloa, emmekä ota kompromissia koska siitä tulee vain suuri sekaannus, koska sitten on katsottava, mitkä kohdat raukeavat kompromissin takia. Ehdotan siis, että seuraamme äänestysluetteloa, niin kuin se meillä tässä on. Selvä pyy. Herra Pokros, te pyysitte puheenvuoroa ja sitten vielä Jöran. Pokros ensin. Thank you, Mr. President. Kiitokset puheenjohtaja. Meillä on suullinen tarkistus, joka liittyy tähän 1005 ja 1004 kohtaan. Teillä on tämän suullisen tarkistuksen teksti uskoakseni. Siitä pitäisi varmaankin äänestää ensin. Jos teillä ei ole sitä, niin mielelläni sen kyllä luen. Luenko? Okei. Okay. Nous, nous Nous Meillä on se kyllä. Kyseessä on varauksen vapauttaminen ja siihen lisätään seuraava teksti. 50 prosenttia määrärahoista asetetaan varaukseen, kunnes on saatu budjettiin valiokunnalle puhemiehistöltä mm, maaliskuuhun 2012 mennessä raportti, joka koskee toimien toteutettavuutta niin, että voidaan tehdä jäsenten matkustamisesta mahdollisimman tehokasta ja saada aikaan mahdollisia budjettisäästöjä. Tässä kannustetaan käyttämään ekonomi-ekonomi flex-luokkia ja hyödyntämään matkustajien bonusjärjestelmiä ja miettimään myös muita mahdollisia vaihtoehtoja. Kiitoksia. Bien, euh, merci monsieur Bocroche. Euh... Kiitos herra Bocroche. Sitten Jöran Färm. There is also, if I... Tässä on, jos saan lisätä, eräs tärkeä seikka, joka tulee perusteluosaan. Viimeinen perusteluosan kohta pitäisi kuulua, että puhemiehistön ei tule soveltaa indeksointia jäsenten matkustamiseen ja muihin liittyviin kuluihin mukaan luettuna päiväraha. Tämä on myös osa tekstistä, jonka haluamme äänestettäväksi tuohon suulliseen tarkistukseen, josta juuri kollegalta kuulimme ja olemme samaa mieltä. Mutta ehkä voin sanoa tästä äänestysmetodista, koska Tätä ei ole kovin selvästi äänestyslistassa ilmaistu ja siksi minusta niin asiasta pitää ensin saada aikaan selvyys. Kaikkein oleellisin tarkistus on näistä tämä kolmas, 2057, tekijänä esittelijä Fernandes. Meillä ei ole ongelmia näiden lukujen suhteen. Me hyväksymme ne. Me hyväksymme myös nuo varaukseen asetetut luvut, mutta me haluamme äänestää tuosta suullisesta tarkistuksesta sen sijaan, mikä on esittelijän selvitysosa ja perustelut ihan vain asian selventämiseksi. Ja me voimme yhdessä muiden ryhmien kanssa sen jälkeen tätä tukea. Kiitoksia. Täällä on useita puheenvuoropyyntöjä. Nyt haluaisin tietää, että olen itsekin käsitellyt oikein. Etelä Pokorosho ja hänen ryhmänsä ovat tehneet suullisen tarkistuksen tähän budjettikohtaan, jossa Tämä liittyy tarkistukset 8, 7, 7 ja 10. 05. Sosialistiryhmä on tehnyt suullisen tarkistuksen, jossa se suostui näihin ää, lukuihin, ja tämä on 2057 euh, tarkistus. Ja sitten täällä on herra Alvaro ja Helka ja Miguel Portas puhelistalla. Um, I would like to, to add... Kiitoksia. Minä haluaisin lisätä tähän 2057 kohtaan pienen seikan. Se ei nimittäin ole tässä ilmaistulla listalla. Ehkä voisimme äänestää selvitysosasta erikseen, jos tuo suullinen tarkistus hyväksytään minä haluaisin kysyä, onko mahdollista tehdä tässä erillinen äänestys, jakaa äänestys niin, että viimeinen osa, jossa puhutaan jäsenten kirjaamon aukioloaikojen muokkaamisesta, otettaisiin erikseen äänestettäväksi. Ei herra Bokris siksi, että vastustaisin, vaan koska tiedän, että tätä kysymystä on käsitelty jo jäsenten säännöissä ja se oli esillä viime kaudella. Haluaisin tietää, voimmeko ylipäätään päättää tästä asiasta sopimuksesta ennen kuin lähdemme siitä äänestämään. Tämähän oli jäsenten säännöissä. Kyseessä on toimielinten välinen sopimus. Tietysti voimme tutkia ja selvittää asiaa, mutta en ole varma, voimmeko lähteä muuttamaan niitä näin budjetin selvitysosan kautta. Bien, merci Monsieur Alvaro, nous avons compris cette demande de split vote. Kiitoksia. Käsittääkseni pystytti kohta kohta äänestystä. Helga, ole hyvä. Thank you, Chair. Yes, I think we have... Um, Kiitos puheenjohtaja. Ensin me täytyy äänestää herra Pokrosin toiveen mukaan suullisesta tarkistuksesta tuen myöskin sitä, mitä Joran sanoi, joten uskoakseni tämä selventää asiaa sisällön osalta ja myöskin sen suhteen, miten edetään. Kiitos. Tämä helpottaa minunkin elämääni. Herra Portage sitten. A única dúvida que kaikki ne epäilykset, joita minulla olivat, koskivat sitä, että kun katsotaan tätä Jöran Färmin kommentin ensimmäistä osaa, niin mielestäni se on vähän ristiriidassa, ristiriidassa esittelijän tekemän ehdotuksen kanssa. Eihän esittelijä ehdota sitä, että tässä matkakulut jäädytettäisiin, vaan sen sijaan, että niitä leikattaisiin 5 prosenttia sen lisäksi, että varoja laitetaan varauksiin. Ja Jöran Färmin kommentissa puhutaan pelkästään jäädyttämisestä. Jäädyttäminenhän ei vielä ole leikkaus leikkaamista, joten siinä mielessä mm, pitäisi ehkä olla tästä erillinen äänestys. Olen samaa mieltä siitä, mitä herra Alvaro juuri totesi. Ehkä tässä on kohta, jota emme kannata Jörän Färmin tavoin. Pitäisi ehkä saada vain tuo matkakulujen jäädytys vai halutaanko vielä 5 prosentin vähennys ja 50 prosenttia varauksen. Ja kun nyt kerran sain puheenvuoron, minulla on myös suullinen tarkistus mutta se tulee vasta tämän jälkeen. No, no, me, me se puhunut... Se jaettu kirjallisesti. Ei, ei, se on toiseen kohtaan siis. Ja kyllä, se on jaettu. Mutta kun pääsemme siihen, niin kerron siitä lisää. Pitää täydennys siihen, siis mitä Portas sanoi, nämä niin täydentä toisiaan. Vogan joka Derek, ole hyvä. Esittelijä varmasti haluaa vastata herra Portasille vielä, mutta minäkin halusin ottaa vielä kantaa en usko, että tässä on minkäänlaista ristiriitaa, koska me voimme olla samaa mieltä siitä, että haluamme leikata tätä budjettikohtaa viidellä prosentilla, siitä voimme olla samaa mieltä, mutta me sanomme myös siellä selvitysosassa ja perustelussa, että meidän mielestämme päiväraha tulisi jäädyttää. Ei tässä ole mitään ristiriitaa. Leikataan budjettikohtaa ja sanotaan, että päivärahat jäädytetään nykyiselle tasolle. Ei ristiriita. Kiitos tästä. Niin tietysti. Eder. Gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. No, että tätä äänestystä vielä vähän sotkettaisiin, niin ryhmä ehdottaa, että tämä Jörnin huomio ei olisi perusteluosassa, vaan se otettaisiin selvitysosaan, koska, muu, koska muuten tämä perustelussa häviää. Nyt pitäisi äänestää kohta kohdalta, koska luultavasti jotkut ryhmät puoltavat yhtä osaa ja vastustavat toista osaa, mutta todella, jotta ei nyt jos näitä päivärahoja ei tältä menetettäisi lopullisesta tekstistä. Le rapporteur va nous dire. Esittelijä kertoo, mitä johtopäätöksiä tästä tekstistä voidaan tehdä ja mikä suosituksen antaa äänestyksen osalta. Minusta nyt vaikuttaa siltä, mikä nyt ymmärsin. Tämä on kyllä kovin vaikea juttu. Minusta vaikuttaa siltä, että kaikki tarkistukset, suulliset sellaiset, johon eri puhujat viittasivat lukuna tätä raportasin tarkistusta, joka tulee myöhemmin, liittyvät 20 57 tarkistukseen. Ja mahdollisesti nähdäkseni voidaan äänestää tässä valossa esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aina sanonut, että pitäisi välttää oikeudellisia kysymyksiä mutta nyt ei muu auta. Minulla on tässä myös kysymysmerkkejä. Voitaisiinko perusteluosaan tehdä sääntömuutoksia ja pyytää puhemiehistöltä tähän kantaa? Pohdin myös. Tämä on nyt kysymys siis. Minä olen vasta täällä ensimmäistä kautta. Haluaisin tietää, onko mahdollista äänestää perusteluosasta. Jos äänestää, niin äänestämmekö niistä? Meillä on tässä nyt uusi menettely, eli äänestämme perusteluista. Nyt kuitenkin halutaan tehdä muutoksia selvitysosaan. Kaikki nämä ongelmat voitaisiin ratkaista niin kuin sanoin päätöslauselmassa, ja näin tämä olisi selvempi. Minä ehdotin, että otetaan 5 prosenttia matkaa budjettikohdasta demarit olivat tehneet äh, tarkistuksen, jonka mukaan tämä jäädytettäisiin. Minä ehdettiin 15 prosenttia varauksiin, kaikki olivat yhtä mieltä, mutta sitten he eivät kuitenkaan ole yhtä mieltä perusteluosasta. En tiedä, kuinka tämä asia ratkaistaan. Luulen, että se voitaisiin ratkaista hyvinkin helposti jos päätöslauselma olisi voimakkaampi. Kaikki ovat yhtä mieltä. Vähennetään 5 prosenttia budjettikohdasta. Tästä sovittiin puheenjohtajamiehistössä. Kaikki myös ovat yhtä mieltä sitä, että 15 prosenttia varauksiin, kunnes, tullaan, kunnes puheenjohtaja tekee tutkimuksen kaikista matkoista. Uskon, että minun tarkastuksella katsotaan demaritarkistus, koska se on laajempi. Siinä on kaiken tyyppiset matkat mukana. Ja säästöt ja muut kysymykset. Niitä varten meillä on päätöslauselma. Ja ne voidaan ratkaista päätöslauselmassa. Sitten vielä toinen kysymys. En tiedä, voidaanko tehdä niin, että teen suullisen tarkistuksen, josta on äänestettävä ennen esittelijän tarkistusta. Jos se on näin, niin kohta ennen me tee ollenkaan tarkistuksia. Ja tullaan tänne ja tehdään sitten täällä tarkistuksia. Ja heti voisin tehdä taas toisen ää, tarkistuksen, jolla voin tuhota aikaisemman tarkistuksen. Minusta tämä on aika sekavaa. Olen aina alusta asti pyrkinyt saamaan mahdollisimman laajan konsensuksen, vaikka onkin jo puhemiehistön sopimisi saatu, vaikka olemme päässeet sopimukseen näistä johdantokappaleista. En, en oikein tiedä, mi, mitä hyötyä näistä johdantokappalekokouksista edes on. päätöslauselman kautta voisimme saada tähän enemmän voimaa kuin perusteluosan kautta, joita nyt halutaan muuttaa selvitysosaksi. Kiitoksia. Monsieur le Ymmärrän hyvin esittelijä. Esittäisin teille kysymyksen. Euh, Te nyt ehdotitte itse tarkistusta, mikäli oikein ymmärsin, joka liittyisi tähän perusteluosaan, jossa viitettaisiin indeksointiin matkakulujen osalta mukaan luettuna päivärahatta. Ja käytännössä eihän tällaista perusteluosaan tällaista tarkistusta yleensä tehdä, vaan pikemminkin selvitysosaan ja loogisempaa olisi. Uskon, että te itsekin viittasitte siihen, että päätöslauselmassa viitattaisiin tähän kysymykseen. maintenant la résolution on, on peut arriver. nyt kun puhutaan tästä päätösasemasta, voidaan konsensus laatia sen osalta saada aikaan. Minä ehdotin kaikissa kokouksissa juuri tätä. Ymmärrän kyllä hyvin, mutta haluatteko te nyt, että me äänestämme tekstistä nyt vai pikemminkin nyt, että tämä tulee tähän päätösasemaan? Hyvä. Jöran, ole hyvä. Uh, sorry, I don't agree. Anteeksi, en ole samaa mieltä, koska minusta me tarvitsemme selvitysosan tähän budjettikohtaan. Ne todella tarvitaan. Emme voi välttää niistä äänestämistä, mutta on ihan totta, että olemme tehneet virheen, koska emme ole lisänneet tätä perusteluosan viimeistä virkettä sinne selvitysosaan. Se pitäisi tehdä. Tähän on kuitenkin yksinkertainen keino. Eli ensimmäiset kaksi tarkistusta 2001-2069 äänestämme esittelijän kannan puolesta ei ongelmia 5 prosentin leikkaus, 2057 äänestämme myös varauksen puolesta. Me äänestämme näiden lukujen puolesta, ei mitään ongelmaa. Ainoa mitä voimme tehdä siis, no hyvä, jos esittelijä on sitä mieltä, että tämä on normaali menettely, niin tekstistä äänestetään ensin, kyllä se meille käy, äänestämme vastaan. Ja jos se sitten menee nurin, niin äänestetään suullisesta tarkistuksesta. Eiköhän se ole helpoin tapa hoitaa tämä. Ah, Jutta, ja sitten täytyy kyllä äänestää. Ihan pieni huomautus vain siihen, mitä Jöran juuri esitti yhteenvetona, eli tuo 5 prosentin lasku äänestyksenä ja samaan aikaan lukuihin tarkistuksessa 20 57. Tässähän tulee ristiriita. Siellä nimittäin on vanhat luvut ja varaus. Eli tämä on laskettu vanhojen lukujen perusteella. Meidän täytyy sitten ottaa siihen uudet luvut, eli noin 10 miljoonaa. Se on 15 prosenttia näistä uusista luvuista on kymmenisen miljoonaa. Se pitää laittaa varauksen. Muutoin me olemme äänestäneet kahdesta seikasta, jotka eivät sovi yhteen. Kyse on siis kuitenkin vain luvuista. Merci, Anne. Kiitoksia, Anne. Well, I would like... No, minä haluaisin sanoa ihan periaateasiana eikä niinkään itse asiasta, että minusta esittelijä on oikeassa, kun hän sanoi, että eivät kaikki tässä salissa voi heittää peliin suullista tarkistusta ja pyytää, että siitä äänestettäisiin. Mehän totisimme ennen kuin lähdimme äänestämään, että jos suullisia tarkistuksia tulee, niistä voidaan äänestää, jos esittelijä ne hyväksyy. Oui, monsieur le rapporteur. Esittelijä. Je comprends bien ce qu'a dit Portas. Ymmärrän kyllä, mitä Portas sanoi. Ja mitä varapuheenjohtaja sanoi. Minun mielestäni demareiden tarkistus tulee jäädyttämään tämän tilanteen. Se on sitä tarkistusta vastaan, jossa sanotaan, että haluamme 5 prosentin leikkauksen. Parce qu'il vote après. Ah, Koska sitä äänestetään myöhemmin. Hyvä kollega. Nyt keskustelu päättyy kyllä tähän. Minä ehdotan seuraavaa. Äänestetään budjettikohta budjettikohdalta. Kaksi ensimmäistä. Niistä äänestetään luvuista ja varauksen laittamisesta. Mutta sitten täällä on eri ehdotuksia, jotka liittyvät selvitysosaan. Ja tässä otan huomioon esittelijän kommentit. Mikäli enemmistö ei ole näiden puolesta, niin sitten näistä näistä muista tarkistuksista. J'ai pas de changement. Ei ole tehnyt mitään muutoksia. Selvitysosa. niin, mutta selvitysosa täytyy äänestää. Kun tullaan selvitysosiin, niin sitten niistä täytyy äänestää. 2001 euh, esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 2069 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 2057 luvuista, mukaan luettuna varaukseen laitettavista luvuista. Puolesta vastaan ei vastaan ja tyhjää. Hyväksytty. Sitten selvitysosalta, esittelijän selvitysosalta, sillä ehdolla, että, että kyse on varauksena purkamisesta puolesta vastaan koneäänestys. Non, j'ai pas le droit de Minulla ei ollut oikeutta äänestää. Minä nyt pidättäydyn, pidättäydyn äänestämästä. Alors, y a 47 läsnäolijaa ja kaksi kieltäytyy äänestämästä. Niin, no minä tietenkin 17 eh, vastaan, 25 puolesta. Eli eh, selvitysosasta, esittelijän selvitysosasta on ja muut raukeavat. Ongelma on ratkaistu. Nyt. Niin, tämä ongelma on nyt ratkaistu, mutta kyllä täältä vielä riemua piisaa. Ja sitten tulee tämä päätöslauselma, johon voimme ottaa kaiken tämän mukaan ja so- päästä sopuun. Saan käännä sivua 819. Koko tämä sivu raukeaa. Niin, pyydän anteeksi. Täällä on tarkistus 4889, johon on tehty mm, selvitysosa. Onko esittelijästä yhtä mieltä? Ei, ei. Tai, niin, se taitaa olla yhteen sopiva. Esittelijä vastustaa äänet puolesta. Vastaan. EPP. Eli hyväksytty. Selvitysosa hyväksytty. Sitten muut matkakulut. Sama ongelma. Mutta voitaisiinko ajatella, että edeltävä äänestys ratkaisee tämänkin asian, eikö vain? Sama juttu, sama äänestys. Eli pidämme tätä katettuna. Hyvä. Sitten yleinen kulukorvaus. Ahaa. Nyt Miguel Portas astuu kehiin. Jännitystä, jännitystä. Uh, niin, minä olin laatinut tarkistuksen, jossa ehdotettiin leikkausta 25 prosenttia tähän parlamentin jäsenten yleiseen korvaukseen. Ja nyt teen suullisen tarkistuksen, jossa tehdään selväksi, että tämän leikkauksen tulisi olla symbolinen, eli siihen saataisiin 5 prosentin leikkaus. Näin saadaan aikaan säästö, joka on noin 2 miljoonaa euroa. Ja tehdään selväksi, mikä tässä on pelissä. Eli se, että jäsenet suostuvat itse asiassa leikkaamaan tulojaan. Suostuvatko he siihen vai eivät? Minä ehdotan tähän siis 5 prosentin leikkausta. Ehdotan, että äänestämme tästä ennen kuin äänestämme esittelijän ehdotuksesta. Muutoinhan tässä ei oikein ole järkeä. Tämä on siis tarkistus, joka liittyy lukuihin ja siitä pitäisi äänestää ennen esittelijän tarkistusta. Esittelijä ehdottaa jäädyttämistä, minä ehdotan leikkausta. Minusta leikkauksesta on äänestettävä ennen jäädyttämisestä äänestämisestä, äänestämistä ja tässä on kyseessä viiden prosentin symbolinen seikka. Kiitoksia esittelijä. En nyt haluaisi mennä oikeudellisiin kysymyksiin. Herra Portas on tehnyt tarkistuksen, jolla jäädytetään palkkoja. Herra Portas veti tämän pois. Hän teki ehdotuksen, jolla vähennetään 25 prosentilla yleisiä kuluja. Toisin kuin täällä on sanottu, herra Portas, yleiset kulukorvaukset eivät ole jäsenten palkkioita toisin kuin päivästä kun hän sanoo, vaan nämä ovat yleisiä kulukorvauksia. Nyt on ehdotettu jäädytystä juuri siksi, että vältettäisiin oikeudelliset kysymykset ja olemme pyytäneet, että puhemiehistä tekisi ehdotuksen. Minulla on tässä epäilyjä. Pohdin, onko, tarkoittaako 5 prosentin laskeminen henkilöstösäännön rikkomista. En nyt halua todellakaan jälleen kerran mennä oikeudellisiin kysymyksiin. Sitten äänestysjärjestyksestä. Tietenkin voidaan tehdä poikkeus herraporttasia varten tässä asiassa. Tosin minun mielestäni olisi laillista ja korrektia äänestää ensin esittelijän ehdotuksista. Mutta jos nyt tehdään poikkeus, niin en vastusta sitä. Merci. Hyvä, kiitän esittelijää tyylikkyydestä. Todellakin budjettivaliokunnassa olemme aina soveltaneet sellaista sääntöä, niin kuin eilenkin teimme, että kun, kun on e, esittelijän äänestys, niin äänestämme ensin siitä ja sen jälkeen palataan tavalliseen sääntöön, jonka mukaan aloitetaan siitä tarkistuksesta, joka on kaikkein kauimpana alkuperäisestä, alkuperäisestä ehdotuksesta. Joten nyt aloitamme esittelijän pyynnöstä portasimien tarkistuksesta. Hartongo, pyysittekö puheenvuoroa? Olkaa hyvä. Apart from the procedure... Tämän menettelytapakysymyksen ohella haluan tukea mitä tahansa leikkausta tähän budjettikohtaan. Se on vahva poliittinen signaali tällaisen taloudellisen ahdingon aikana. Euh, je soumets au vote d'abord Eli äänestämme ensin herra Portasin mietinnöstä 985 mukaan puolesta vastaan tyhjiä hylätty. No niin, sitten palaan esittelijän tarkistukseen 2003 ja 27.5. Olemme siis kohdassa 1006, yleinen kulukorvaus, suomalainen versio sivu 225. Varmaankin voimme äänestää yhtenä kokonaisuutena näistä kahdesta puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. Voimmeko näin ollen ajatella, että nämä kaikki muut raukeavat paitsi Vandalinin osaa tästä full accountability-asiasta. Ahaa, ne ovatkin vedetty pois. Selvä. Ei sitten siitä sen enempää. Seuraavana. Niin, Reilis. Just to clarify ihan yhden asian selventämiseksi näistä yleisistä korvauksista. Ilmeisesti ei ole mitään velvollisuutta kuluttaa kaikkea. Tämä voidaan myös palauttaa. Eli jos niin ollaan voimakkaasta tätä mieltä, että rahaa pitää säästää, niin ainahan siitä voi osan palauttaa. Applaudissement et, et donc... Euh, Suosionosoituksia täältä tulee, joten James Ellis varmaankin antaa tässä esimerkkiä. Ja me tietenkin seuraamme häntä. Hyvä. 2006 puolesta vastaan tyhjä. Tulen sitä mieltä, voidaan varmaan ajatella, että esittelijän Lissabonin sopimusta koskevista tarkistuksista kaikki ovat yhtä mieltä. Jos täällä vielä on muita, niin muistutan, että meillä on enemmistö tässä. 4110 Hartong puolesta vastaan tyhjiä hyväksy, hylätty. 2012 esittelijältä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Konservatiivit ovat pyytäneet varauksia 875. Vedetty pois, anteeksi. Sitten muu henkilöstö 2008 puolesta vastaan tyhjiä. Enemmistö kannattaa, joten hyväksytty. Sitten muut tässä raukeavat, eikös vain. Seuraavana konferenssitulkit. kaksi nolla kuusi seitsemän esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten muut raukeavat luvuista. Sen sijaan täällä on varauksia. 874. Se on vedetty pois. Se kuvee. Okei. Okay. Aha, se on katettu. Selvä. Pätääkö tämä sama kohtaan 8, 827 ja 886. Onko nekin katettu? Selvä. Hyvä. Seuraavana 2016 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Ulkoiset palvelut 2068 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty yksimielisesti. Portas taisi äänestää tyhjä. Aha, hän äänestikin vastaan, selvä. Seuraava kohta. 4112 Harton puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Vandalenin vedetty pois. kolme toista Harton puolesta vastaan tyhjä hy, hylätty, on vedetty pois. 879 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraava sivu 4114 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 900 EFDltä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Identtinen seuraavan kanssa, joten 826 vedetty pois. 885. Ovatko vihreät vetäneet tämän pois? Vedetty pois, selvä. 4115 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 836 vedetty pois. Näin minulle on kerrottu. 894. Se on edelleen. Ahaa, sekin on vedetty pois. 4434 Vandaalen Onko sekin vedetty pois? Kyllä, hyvä. Käännämme sivua. Kiinteistöjen huolto 831 vedetty pois. 889 vihreiltä vedetty pois. Energian kulutus 2073 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Joten muut raukeavat tässä budjettikohdassa. Sitten turvallisuusvalvonta. Kaksi tarkistusta yhtenä kokonaisuutena esittelijältä hänet puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kaiketi yksimielisesti hyväksytty joka tapauksessa. Seuraavana 992 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Samoin seuraava sitten budjettikohta 214, kaksi tarkistusta Guelta. Esittelijä vastustaa. 10.43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten kuljetuskalusto. Van ei ole enää yhtään kuljetuskalustoa. Kaksi tarkistusta Guelta puolesta. Ah, Barbarako kannattaa. Vastustaa. No, siis vasta äänet. Kiitoksia hylätty. Seuraavana budjettikohta 2.30. Kaksi Goelta. Esitteli vastustaa puolesta. Vastaan. Hylätty. Muut hallinnosta johtuvat menot. Kaksi Guen tarkistusta. Esitteli vastustaa puolesta. Vastaan tyhjiä hylätty. Sitten hiilidioksidipäästöt esittelen tarkistus puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Muut varmaankin lukujen osalta raukeavat, mutta sitten teillä on yksi varauksen asetus 800 78 puolesta vasta. Ja demaritko kannustavat. Sitten vastaanet. Kiitoksia. Tyhjä, hylätty. 302 budjettikohtaa täällä on Fernandesilta tarkistus, joka koskee vain selitysosaa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty luvuista. 4437 esittelijän vastustaa puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 920 esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Samoin seuraavan hylätty, koska se oli identtinen. Sitten kokouksista. 880 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Van Dalen ei enää ole tässä mukana sitten. Ai jaha, taas päästään matkamenoihin, mutta tämä onkin matkatoimistoja koskeva 4116 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 833 vedetty pois. 891 puolesta. Onko se vedetty pois? Juu. Esittelijän painostuksesta vihreät taipuvat ja vetävät pois tämän tarkistuksen. 653 Aldelta. Esittelijällä suullinen tarkistus. Il est sur la liste. No creation of new line, but put appropriation. Ei luoda uutta budjettikohtaa, vaan pistetään määräraha olemassa olevaan budjettikohtaan 3249. Oui. Tätä varten olemassa jo budjettikohta, euh, joten ehdotan vain, että ei ole järkevää laatia kahta budjettikohtaa samaa asiaa varten. Ehdotaisin, että euh, selvitysosaan pistetään mukaan huomio. Ja tähän liittyy 3249 3 miljoonaa 349 000 selvitysosaa. Ja tarkoituksena on rahoittaa Euroopan parlamentin ja niin poispäin. Sur cet amendement suivant qui sont parés. Voilà, exactement. Bon, sur cette euh, présentation et sur... No niin, näistä selvitysosista ja esityksestä puolesta vastaan tyhjiä. Näin on siis päätetty. Tämä kattaa Duffin ja Afetin tarkistukset, joten menemme eteenpäin. Asiantuntemuksen hankinta, suomalainen versio, sivu 235. 2071 vedetty pois. Esittelijä. Siis mehän puhuimme tästä asiasta jo aiemmin. Minä vedän pois tarkistuksen, joka liittyy näihin tutkimuksiin ja pilottihankkeisiin. Tämä kuuluisat kaksi miljoonaa ja pyytäisin, että laitamme varausten ennakoimattomia varoja varten tämän saman rahasumman. donc, ça n'est pas un retrait d'amendement. Eli tarkistusta ei vedetä pois, vaan Nämä kaksi miljoonaa sijoitetaan muualle, siis toisen budjettikohtaan, tuonne äh, varauksiin. Ennakoimattomia varoja, Martin. Très bien. Bon. Tout le monde a compris. Niin ymmärsivätkö kaikki? Äänestämme siis tästä tarkistuksesta näin muutettuna. Äänet puolesta. Vastaan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 Aha, nyt teillä onkin yksi demari liikaa, anteeksi vain. Bon. Niin, niin. Bon. Bon, alors, ben, euh, euh, abstenez-vous, abstenez-vous. Votez abstention. Äänestäkää sitten tyhjää. Hyvä. Ään, äänestys päättyy. 23 puolesta 18 vastaan. Esittelijän tarkistus hyväksytty. Niin yksi tyhjä äänetellä myös oli. Sitten 838 esittelijä vastustaa. Euh, qui est pour cet amendement Äänet puolesta. Qui est contre Vastaan. Siis varausta vastaan. Varaus on hylätty. Sitten sitten esittelijä tukee selvitysosaa äänet puolesta, selvitysosan puolesta. Esittelijä vastustaa selvitysosaa, puheenjohtaja korjaa. Nyt äänestämme selvitysosasta. Esittelijä vastustaa äänet puolesta. Ja vastaan. Täällä on varmaankin enemmistö puolesta, mutta tarkistetaan kuitenkin koneellisesti. Niin, minä tarvitsen nyt pienen selityksen tähän asiaan. Ah, nyt selvisi. Acht rajun traisi, sanoi puheenjohtaja 833. Sanoinko minä tämän väärin? Siis acht rajun traisi, eli selitysosa. Esittelijä on vastaan. Dagegen. Le vote est ouvert. Personne ne veut voter. Äänestys alkaa. Kukaan ei halua äänestää. Ah, il y a un socialiste de trop. Ah, yksi demari liikaa. Donc abstenez-vous. Voilà. Tyhjää sitten vaan. Äänestys päättyy. 17 puolesta 21 vastaan selvitysosa hylätty. Pilottihankit on hoidettu sitten. Seuraava sivu 2014. Vain selvitysosan puolesta neljä. Suomalainen versio sivu 236. Amendement, pardon, amendement de... Niin, kyseessä on siis tarkistus 2014, ei budjettikohta. Budjettikohta dokumentaatio ja kirjastomenot. Kyseessä on selvitys osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Oui, alors monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Euh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 pu- puhemiesten tehtävän hoitaa tästä ja puhuttiin mutta me ehdotan samaa sitä, että pidetään kiinni luvuista, joista sovittiin puhemiesten kanssa. Minä vedän pois tämän tarkistuksen ja ehdotan, että 100 000 euroa pistetään varauksiin ennakoimattomien menojen varten taas. Oui. Nyt menette vähän liian nopeasti. Puhutte tuosta 27.2 kohdasta. Sehän vedätte pois niin minä kyllä vedän pois, mutta samalla teen suullisen tarkistuksen. Siis tähän kohtaa. Rahat siis vara- varauksen ennakoimattomien menojen varten. Mitä Matera? Puheenjohtaja. tarkistuksen 4346 allekirjoittajien nimissä vedän pois tämän tarkistuksen, koska tiedämme, että tämä asia kuuluu puhemiehisten valtuuksiin. Olemme tietoisia siitä, että tällaisen elimen avaaminen varmastikin olisi myönteinen merkki arabikevään demokratioita tukien, joten vedämme pois tarkistuksen 4346 ja puhun nyt kaikkien allekirjoittajien nimissä. Kiitoksia ja toivon, että tämä on nyt selvempi. Donc, autrement dit, un certain... Eli tietyt italialaiset kollegat, joita Gresle tukee, ajattelivat tehdä tarkistuksen, jolla rahoitettaisiin Euroopan parlamentin toimisto Napolissa ja sitä kautta äh, tehtäisiin aloitteita, joilla luotaisiin yhteyksiä Välimeren eteläpuolelle. Esittelijä suhtautui avoimesti tähän ehdotukseen ja tehnyt toisen tarkistuksen, mutta nyt kiihkeen kuulemisen jälkeen, jota on käy, ja neuvottelujen jälkeen, jota on käyty vyötä myöten tarkistuksen tekijöiden kanssa. Tarkistuksen tekijät havaitsivat, että meillä ei ole oikeusperustaa, ei ole myöskään poliittista pohjaa, koska puhemiehistä ei ole käsitellyt asiaa. Historiantalo on tässä esimerkki. Siitä on poliittinen päätös puhemiehistöstä, sitten katsotaan budjettipuolta. Siitä kohta äänestämme. Mutta tähän asiaan meillä ei ole vielä puhemiehistön päätöstä. Joten ymmärrän, että tarkistuksen aloitteen tekijät, muun muassa Matera, ovat hyväksyneet, että tämä vedetään pois. Ja hän juuri teki tämän julkisesti budjettivaliokunnassa he ovat nyt ilmoittaneet tästä poliittisesta aloitteesta, johon he ovat ryhtyneet ja toivovat, että puhemiehistä hyväksyy tämän ajatuksen ja sitten mikäli puhemiehistö hyväksyy tämän, niin saadaan sille poliittinen juridinen pohja, niin korjaavassa talousarviossa tai ensi vuoden talousarviossa voidaan ottaa tämä huomioon. Tämä huomioon ottaen, hyvä esittelijä, luulen, että olisi loogista, että teidän tarkistuksenne vedettäisiin pois. Oui, mais je, vous avez la parole, c'est votre amendement. Teillä on puheenvuoro. Comme j'ai dit. Minähän sanoin, että minä vedän tämän pois ja teen saman suuren tarjouksen. Eli tämä raha varaukseen ennakoimattoman varten 100 000 euroa. Tämä on kompromissi. Tämä liittyy puhemiehistön kanssa tehtyyn kompromissin luvusta. Ei nyt halua muuttaa lukuja niin kuin esimerkiksi kuuluisan Afrikin tarkistuksen suhteen vaihtavat, että 100 000 käytetään tähän varaukseen ennakoimattomia varoja, ennakoimattomia varoja varten, että contingency reserviin. Defini, okei. Hyvä. Ette siis pyytänytkään puheenvuoroa. Hyvä. Sitten äänestämme tarkistuksesta 2072 esittelijältä. Moral, Tässä suullisessa muodossa. Eli emme puhu enää Napolista, Emme kaprista. Tämä on nyt mennyttä. Tämä oli Isabel Duranin ja minun ensimmäisen rakkaustarinan kaupunki ja niin edelleen. Kipu! Contingency reserve. Hänen puolesta vastaan. No, koneäänestys sitten. Mais, mais, mais, madame, vous ne votez pas donc là, hein, parce qu'il y a vraiment Il y a trop de socialistes dans cette salle. Mutta täällä kyllä, älkää, älkää, enää äänestäkö, täällä on liikaa demareita. Okei, okay, okei, okay, le vote est clos. Äänestys päättyy. 25 puolesta 16 vastaan. Näin on siis päätetty. Sitten Digitaaliset ja perinteiset julkaisut. 2059 tarkistus äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkoittaako se sitä, että tässä kohdassa kaikki muut lukuja koskevat tarkistukset raukeavat? Kyllä vain. Joten menemme seuraavaan budjettikohtaan. Seuraava sivu. 994 tarkistus äänet puolesta. Vastaan tyhjiä hylätty. 4440 Van Dalen esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan tyhjiä hylätty. 882 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 922 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Eli tästä kohdasta ei mitään tarkistusta hyväksytä. Seuraava budjettikohta parlamentarium 901 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavan budjettikohta suomalainen sivu 239 995 puolesta vastaan tyhjä hylätty ja samoin seuraava. Nous passons à l'organisation of seminar. Sitten seminaarin 2015 esittelijältä. Tämä koski pelkästään selvitysosaa puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Euh... Sisällöllisistä tarkistuksista on Guen tekemä. Tämä liittyy lukuihin. Esittelen vastaan 980 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 828 verti pois, mikäli ymmärrän oikein, mutta sitten 884 konservatiivilta esittelijä vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siirrymme sitten seuraavaan budjettikohtaan. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joten Van Dalenkin tuli hoidettua sitten seuraava sivu. esittelijän tarkistus, joka koskee Lisabonin sopimusta 2007 puolesta vastaan Tämä oli Lissabonin seurausta siis. Sitten Vandaalin tarkistus raukeaa. Sitten poistisi puolueille Harton tarkistus 4117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4444 Vandaalinilta, jos on eri luvut esitellä vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 902 puolesta vastaan tyhjää hylätty, niin kuin nämä muutkin tarkistukset ovat identtisiä tähän budjettikohtaan. Sitten poliittisille säätiöille annetaan rahat Hartongin tarkistus taas 4118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4445 Van eri luvut puolesta vastaan tyhjää hylätty. 903 puolesta vastaan tyhjää hylätty, niin kuin nämä muutkin. Sitten 2010 esittelijältä Lissabonin sopimus taas. Sehän tuli hyväksyttyksi, koska katsomme, että kaikki Lissabonin liittyvät yhteen. 982 puolelta esittelijän vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty, niin kuin seuraavakin. Sitten 20.04 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme sitten varauksen ennakoimattomien varten. Täällä hyväksyttiin jo tarkistuksia, jotka liittyvät tähän samaiseen varaukseen. Joten ehdotan nyt, että lisätään 20, yhdessä 2008 ja 04 puolesta. Jöran. Nyt on siis kyse näistä kahta ensimmäistä tarkistusta 08 ja 04 ja varaus ennakoimattomien varten kyseessä puolesta vastaan Bue, siis vastaan, tyhjää, hyväksytty nämä kaksi. Nämä muut sitten raukeavat. Sitten emassa esittelen tarkistuspuolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Henkilöstöhallintokaavio 2060 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Parlamentti on nyt sitten hoideltu, tai ainakin siis rahoitettu. Mutta työ ei lopu Fernandesin mietinnän osalta, vaan siirrymme nyt tuomioistuimeen tarkistuskasvuudesta 23 esittäjältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nämä muut raukeavat. 2024 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukea. Sitten siirtymäkorvauksessa 2026 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eläkkeet 2027 esittelijätä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alustavat varaukset 2028 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Palkat 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Öö, oikeudet 345 esittelijältä pelkästään luvut. Anteeksi, tämä ei ole esittelijän tarkistus, vaan oikeusasian valiokunnan tekemä euh, sellainen. Jos on esittelen puolesta, mutta ilmeisesti hän onkin vastaan. Puolesta. Vastaan. Kaikki. Raukesi. Alustava varaus 2030 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 331. Euh, Kielten alan ulkoiset palvelut. Juurien tarkistus on esittelyn vastaan. Passi Kyllä, kyllä. Puolesta äänet vastaan. Enemmistö vastaan, joten hylätty. Sitten täydennyskoulutus. Jurin tarkistus 332 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sosiaalinen toiminta 333 Jurilta esittelen vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Käsittääkseni tarkistukset 2031, 32 ja 33 esittelijältä on nyt tehty pois. Joten 2035 laitteiden ohjelmiston osto. 2035 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraava ulkopuolisten henkilöiden soittamat palvelut. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme eteenpäin. Jurin tarkistus 36 esittelen vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 337 jurilta esittelen etenkin vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 338 juurilta puolesta vastaan sama enemmistö hylätty siis. 339 juurilta sama tilanne, sama enemmistö hylätty. 340 juurilta sama juttu hylätty. 341 juurilta. Taas sama juttu. Sama enemmistö ja hylätty. Euh, Yleisluontoiset julkaisut 234 on vedetty pois. 342 juurilta, siis sama tilanne kuin aiemmin. Sama enemmistö, sama lopputulos, hylätty. Sitten palveluksen tehtävän ottamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset esittäjän tarkistuspuolesta vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hyväksytty. Palkat ja korvaukset 2061 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Talous- ja sosiaalikomitea 2020 tarkistus. Päinikon Eurooppa 2020 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä kohta on hoideltu ja sitten palkat ja palkan lisätä 2022 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty joten nämä muoto tähän puittekohtaan tehdyt tarkistusta raukeavat. Sitten muu henkilöstö 4104 Hartongilta puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraava puoltekohta 41.05 Hartomilta puolesta vastaan tyhjää hylätty samalla enemmistöllä. Sitten sekalaiset kulut 46.14 Vertmanilta puolesta vastaan tyhjää. Enemmistö oli vastaan, joten hylätty. Sitten tulkit 2021 Fernandesilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä on sitten hoidettu. Tämä kohtekohtaisen alueiden komitea, palkat ja korvaukset. Teidän tarkistuksenne, herra esittelijä, on vedetty pois, eikö totta? Kyllä vain, joten äänestämme Hartongin tarkistuksesta 4101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muu henkilöstö Hartongin tarkistus 4102 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tulkkauspalvelutta alueiden komiteassa 2040 Fernandesilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä budjettikohta on sitten hoidettu. Jatkokoulutus 2037 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siivous ja kunnossapito 2041 esittelijätä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Energian kulutus 242 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Turvallisuus ja valvonta 243 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2062 on vedetty pois. Sitten ulkoinen set palvelut 2044 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Televiestintä 2045 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 844 onkin rauennut, jos teen sitten palkat ja palkan lisät 2063 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kokoukset 248 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. Viestintä ja julkaisut 2047 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tietosuojan valtuutettu 2050 esittelijätä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2064 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme ulkosuhdehallintoon. Ensin tarkistus, joka tulee herra Hartongilta 4107 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Joten näin ollen 197 tarkistus. Mitä esittelee ehdottaa tämän suhteen? Ehdottaisin, koska reserviin tai varauksen asettamisen ehto on jo toteutunut, joten hyväksyisi nämä luvut. Mut, eikä siis vaan varaus voidaan poistaa ja pistää luvut takaisin. Eli nämä varauksessa olevat luvut suoranpointikohtaan. Alustavassa arvioissa olivat varauksessa ja nyt ehdotetaan, että ne laitetaan kohtaan suoraan. Kuka on puolesta? Kiitos. Vastaan. Merci tyhjää. Euh, näin, eli, näin ollen puitekohtaan laittaminen on esittelen ehdottomassa muodossa hyväksytty. Sitten puitekohta 4107 Hartongilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seurapuitekohta edelleenkin 4107 Hartongilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Euh, kansanpuolueen tai pikemminkin EFDn tarkistus esitellään vastaan puolesta vastaan tyhjää. Kaksi EFDn tarkistusta on hylätty. 198 käsittääkseni esittelijän tarkistus on identtinen sen kanssa, josta jo äänestettiin. Tämä tarkoittaa, että talousarvioesityksestä tämä luku oli varauksessa, mutta nyt tämä luku hyväksytään ja pistetään suoraan budjettikohtaan. D'accord. No. Eli palataan talousarvioesitykseen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sosiaaliturva, tarkistus Hartongilta 41.7 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Uusi tarkistus 14107 seuran kohtaan Hartongilta puolesta, vastaan tyhjää, hylätty sopimussuhteiset toimihenkilöt. Sama juttu. Uusi tarkistus, jossa raha euh, pistetään varaukseen ja palataan talousarvioesitykseen 119, siis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Euh, Sama juttu koskee euh, seuraavaa tarkistusta 200. Tässä tulette vastaan. tarkastusta vastaan. Euh, Monsieur Gualtieri. Gualtieri, olkaa hyvä. 200. 200. Tässä tarkistuksessa, joka on kuten toinen AFETin tarkistus, me kannatamme esittelijävastusta, mutta me pyydämme suullisena tarkistuksena varauksen vapauttamista. And then the vote will... Ja sen jälkeen äänestys on meidän osaltamme toisenlainen. We will vote like the... Äänestämme kuten muutkin tarkistukset ilman näitä lukuja, ei siis enää varauksessa. Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord. Niin, niin, juuri niin, aivan. Euh, Joten toisin sanottuna Olette sillä kannalla, että te tuotte tarkistusta 200, esittelijä on vastaan. Selvä. Mitä näistä tarkistuksista 200? Euh, euh, Rova Jensen, olkaa hyvä. I'd like to ask the question Haluaisin esittää taas kysymyksen. Kuka tässä tekee suullisen tarkistuksen? Meidän on kuultava esittelijältä, hyväksyykö hän sen, sillä minusta meillä on sääntö, jonka mukaan esittelijä tekee suulliset tarkistukset. Raporteur. Aivan totta. Mitä mieltä esittelijä on? Mikrofoni. Oui, bon. Siis kohta kohdalta. Pelkästään. Siis ehdotatte, että me äänestämme ensin luvuista ja sitten varauksesta. Selvä. Ei tämä ole suuren tarkistus sitten. Hyvä. Joten olemme samaa mieltä siitä, että nyt on kyse tarkistuksesta 200. Tästä ollaan yhtä mieltä. Tarkistus 200 luvut pelkästään. Mitä mieltä esittelijä on? Luvuista, eli palattaisiin talousarvioesitykseen ja sitten tämän jälkeen näistä varauksesta. Sopiiko? Sitten vasta varauksesta mutta mikäli lukuja ei enää ole, niin ei sitten kyllä varaukseenkaan voi mitään laittaa. No niin, kuka on puolesta? Tarkistus 200 luvut. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Le vote est Äänestys alkaa. Äänestys jatkuu. Neljä täällä edelleenkin on äänestämättä. Äänestys päättyy. 18 puolesta 19 vastaan, joten tarkistus on hylätty. Kannattaako nyt mistään varauksista äänestää? Ei ole varausta, koska ei ole lukujakaan. 201 sitten. Sama tilanne. Ko. Sama pyyntö ja sama äänestysmenettely. Selvä puolesta siis vastaan. Onko joku nyt on muuttanut mieltään tällä välin? Ei, joten sama enemmistö ei kannata sitä näistä koneellisestikaan. Hylätty siis. Sitten siirrymme tieto- ja viestintätekniikkaa koskevan politiikkohtaan 2066 esittelijätä puolesta. Vastaan. Hetkinen, hetkinen, äänestetään koneellisesti. 2066 aiheutti sekalaisia tuntemuksia täällä, joten tarkistetaan koneellisesti. Nyt kannattaa painaa nappulaa. Ja tässä nyt, ennen kuin päästään aperitiiville, niin pikkuisen vielä sinnikkyyttä. 17.5.19 vastaan hylätty. Nyt sitten 41.08 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 202 Jälleen kerran kyse on siitä, että Gualtieri haluaa toimia samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Esittelijä, sama juttu kuin ennenkin vai sama enemmistö? Ah, Monsieur Ah, Monsieur Fernandez est pour. Vai sitten Fernandez on nyt puolesta. Oikein hyvä. Joten palataan talousarvioesitykseen. Kuka on tämän puolesta? vastaan. Kiitos. Joten luvut palaavat talousarvioesityksen tasolle. Kuka sen puolesta sitä tätä rahavaraukseen? Ei kun eikö? Ei siis enää reserviä, ei varausta enää. Ei kukaan ehdottanut sellaista. Ei, ei, ei, ei. C'est dans l'amendement, monsieur. Oui. Ah. Aha. Eli vapautetaan tämä varaus. No siitä ei sitten äänestää. Tässä oli alun perin ehdotuksessa varaus, ja nyt halutaan se vapauttaa. Ja sosiaaliset tuota, argumentoinnit sen puolesta, varauksen vapauttamisen puolesta. Eli nyt äänestetään varauksen vapauttamisesta puolesta vastaan. tyhjä, joten varausta ei ole. Sen sijaan 4296 budjettikohdassa on varaus, jota Rova Gressle ehdottaa esittelijän puolesta. Joten varauksen laittamisen puolesta vastaan. Bon, alors, vote électronique. Koneäänestys. Siitä pistetäänkö rahavaraukseen vai ei. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 15 vastaan, joten 2,5 miljoonaa meni varaukseen. Euh, Sitten 4108 Hartongilta puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 203. Sitten ensin talousarvioon esityksen palaamisesta puolesta vastaan. Tarkistetaan äänestysluvuista koneellisesti. 203 tarkistus. Kyse on irtaimesta omaisuudesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 2020 -20 hylä. Varauksesta ei kannata äänestää, koska ei ole enää lukujakaan. Sitten 212 budjettikohta 4108 Hartongilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213 jälleen Hartongin tarjous 4108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava kohta tarkistus 204 Afetilta sama ongelma kuin aikaisemmin. Ensinnäkin sitä, että palataan, alusta, aloitan, palataan talousarvioesitykseen. Kuka on tämän puolesta? Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 204, joka liittyy lukuihin, samoihin lukuihin, jotka ehdotat sitä palataan talousarvioesityksen lukuihin. Äänestäkää nyt, hyvät ihmiset. Äänestys päättyy. 19 puolesta 20 vastaan ei palata siis näihin lukuihin, eikä varauksesta kannata äänestää 205. Sama juttu, sama enemmistö, niinkö? Jos joku on vaihtanut mieltään tällä välillä, niin kannattaa ilmoittautua, koska muuten oletan, että näin on. 206 sitten, sama tilanne, eikö totta? 207, sama tilanne, sama enemmistö, joten hylätty tämäkin. Sitten 210, sama tilanne, sama kanta, sama, sama enemmistö, joten hylätty. Pilottihanke, joka on katettu jo, se on hoidettu. Sitten budjettikohta 3000, tarkistus 25.1 puolesta vastaan koneäänestys koska tässä näkemykset hieman erisivät. Päästys päättyy. Kuusitoista pois kasvun kolme vastaan hylätty. Nyt on kyllä ihan pakko äänestää tarkistuksesta 4109 hartongilta puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Joten seuraavaksi 209 Tästä työnnöstä luvuista ja varauksen laittamisesta. Luvuista, mitä mieltä esittelijä on? 209 tarkistus. Oui, je, je accepte les chiffres et je... Niin, hyväksyn nämä luvut ja ehdotan, että nämä viisi miljoonaa, sanon tämän englanniksi, tämä pätee siis myös kohtaan 3000 ja 3000 ikä. 3003 vissiinkin, juu. L'amendement 200... Euh, euh, Tarkistus 209. 5 million shall be released. 5 miljoonaa täytyy vapauttaa muodollisen päätöksen jälkeen sitten kun on päätetty perustaa EU-toimisto. Joten edetäänpä hitaasti. Ensin luvuista ja sitten varauksen laittamisesta. Eli luvut halutaan palauttaa talousarvioesityksen tasolle puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joten sitten palataan talousarvioesityksen lukuihin ja sitten varauksen laittamisesta. Tässä tehtiin ehdotus. Ja kun on tehty ehdotus laittaa 13,5 miljoonaa varaukseen, mikäli ymmärsin oikein mitä esittelijä sanoi, niin siinä tapauksessa 5 miljoonaa pelkästään laitettaisiinkin ja täsmennettäisiin, että rahat on tarkoitettu Arabiemiraattikuntiin perustettavan toimiston käyttöön. Kuka on tämän puolesta? Tarvitsetteko hieman aikaa pohdintoja varten? Esittelijä siis ehdotti seuraavaa. Laitetaan varaukseen rahaa 5 miljoonaa, ei 13,5, vaan pelkästään 5 miljoonaa. Ja nämä 5 miljoonaa on varattu Niin, niin. Juuri niin. 5 miljoonaa nämä ovat 5 miljoonaa. Kuunnelkaa nyt hyvät ihmiset, nämä 5 miljoonaa on varattu Yhdistyneen Arabi-emiraattikuntien toimistoa varten. Kuka on tämän varauksen laittamisen puolesta? Eikö nyt minä ymmärsin väärin? Esittelijä vielä uudestaan. Tein tarkistuksen, jolla yritin niin kuin aina saada aikaan kompromissin kuvittelin, että menin kohti kokonaisvaltaista kompromissia. Nyt haluaisin vetää suullisen tarkistukseni pois. Il faut que je soumette au vote. Eli tästä meidän täytyy äänestää tarkistuksesta, jolla pyritään laittamaan varauksen 13,5 miljoonaa. Kyllä, kyllä. Näin on. Kyllä, kyllä. Nyt on palautettu luvut jo talousarvioesityksen tasolle, mutta tarkistuksessa oli myöskin mukana ehdotus laittaa 13,5 miljoonaa varauksen, joten nyt äänestän tästä varauksen laittamisesta puolesta. Vastaan. Sosiaaliset yksin, joten hylätty. Yhtä varausta ei ole. Oui, il y a mis, il y a mis en réserve, oui. Bon. Il y a, réserve, pardon, il y a réserve de 13,5. Oui, excusez-moi, excusez-moi. Niin siis varaukseen tämä 13,5, anteeksi vain. Sitten tarkistus hyväksytty 13,5 miljoonaa varaukseen. Anteeksi vain kohta, en pysy enää itsekään kärryillä. Sitten olemme kyllä pääsemässä loppuun. 4109 Harton. Ei kun anteeksi vain, nyt menen liian nopeasti. Olemme edelleen tämä Tämä 25.3 tarkistus, äänestyspuolet puolesta 2053 ulkopuolinen henkilöstö ja ulkoiset palvelut. Vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 2053 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys on päättymässä. Tulokset 20 puolesta 19 vastaan hyväksytty. Joten seuraava raukeaa. 209. Luvuista ei enää tarvitse äänestää. Mutta varauksesta on äänestettävä, eikä vain esittelijä. Mutta tämä on sa- sama. Eli se on jo katettu. 2053 kautta kattaa koko budjettikohdan. Sitten 30.02, budjettikohta, tarkistus 2054, esittelijä puolta, äänet puolesta. Vastaan. Luulin, että tässä oli sama enemmistö, mutta tarkistetaan kuitenkin. Tämä on aika tiukka juttu. 2054 äänestys on avattu. Kipin kapin äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 21 puolesta 19 vastaan. Hyvin tiukka enemmistö. Nyt loput raukeavat. Sitten seuraava budjettikohta. 50, 20-52 tarkistus puolesta vastaan. Tyhjiä. Sama enemmistö. Kukaan ei ole muuttanut mieltään viime äänestyksestä. Hyväksytty siis. Ja näin ollen nämä muut raukeavat. Budjettikohta 30.04. Esittelee tarkistus 20.56 esittelijätä puolesta. Vastaan sama enemmistö taitaa olla. Siis hyväksytty ja loput raukeavat. 4109 Harton puolesta vastaan. Kiitoksia. Hylätty tehty. Sitten 2065 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja viimeinen tarkistus tästä henkilöstötaulukosta puolesta vastaan hylätty. Kiitoksia. Olemme saaneet tämän valmiiksi. Onnittelut esittelijälle. Esittelijöille. Haluaisin todella kiittää ja onnitella esittelijöitä. Esittelijät ja minä itse annamme lehdistötiedotteen kello 14 ja silloin ja kerron näistä tuloksista. Tämä tekee kunnia valiokunnalle. Me olemme päässeet tasapainoon vakavien tarpeiden ja kunnianhimoisten tavoitteiden välillä. Nyt vapautan valiokunnan ne jäsenet, jotka eivät kuulu koordinaattoreihin, samoin kuin muun yleisön. Joitakin minuutteja vielä haluaisin pitää koordinaattorit täällä kanssani Raimer Bögen lisäksi. Äänestämme päätöslauselmasta kokouksessamme 11.10. 11. lokakuuta kokouksessa siis äänestämme päätöslauselmasta. Keskeytymme pariksi minuutiksi.